nyt sitten sillä. Pone Europos parlamento presidente, gerbiami Olen todella tyytyväinen, kun tänään saan toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki tänne kansainvälisenä naistenpäivänä ja että voin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Teitä on tullut 15 jäsenvaltiosta haluaisin toivottaa myös parlamentaarikot ja vieraat jäsenyyttä valmistelevista maista ensimmäisen kerran tämän tapahtuman historiassa. Me todellakin olemme tyytyväisiä, että voimme toivottaa tervetulleeksi Ukrainasta, Moldovasta ja Marokosta naapurimaista jäseniä. Ja suurella mielenkiinnolla haluamme kuunnella teidän kokemuksianne ja ajatuksianne näissä tärkeissä keskusteluissa, joita käymme täällä tänään. Eli naisten taloudellinen tilanne toimitaan yhdessä. Muistuttaisin teitä myös, että että tämä on parlamenttien välinen tapahtuma, jossa on tulkkaus lähes kaikille EUn kielille. Ainoastaan Maltia, Latvia ja Viro puuttuvat. Ja sen lisäksi ähm, tämä kokous tulkataan albaniaksi, arabiaksi, makedoniaksi, turkiksi ja venäjäksi. Ja passiivisesti Serbia, Bosnia ja Montenegro. Haluaisin myös muistuttaa kaikkia osallistujia siitä, että koko tämä tapaaminen, samoin kuin nämä workshopit, tullaan lähettämään internetin kautta. Haluaisin myös kertoa, että tämä avajaisosuus on sellainen, että me emme käy mitään erityisiä keskusteluita, vaan ne käydään näissä erillisissä työryhmissä ja suurilla mielihyvällä toivotan tervetulleeksi parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin tänne ja annankin hänelle puheenvuoron. Herra puhemies, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Arvoisa naisvaliokunnan puheenjohtaja, rakas Vilja, arvoisa komission jäsen Jurova, hyvä naisten YK, edust, YK naisten edustaja, arvoisa rouva Madame Jean, joka edustaa kansainvälistä frankofonia-järjestöä, arvoisa tohtori Shiva, hyvät kollegat, hyvät naiset ja hyvät herrat. Haluan ensi alkuun kiittää teitä kaikkia siitä, että että olette halunneet kutsua meidät kaikki tänne tähän naisvaliokunnan ylimääräiseen kokoukseen. Minä olen erittäin iloinen siitä, että meitä on täällä niin paljon läsnä tänä kansainvälisenä päivänä. Totta kai tänä päivänä on aihetta juhlaan, tietysti, mutta se ei vaan saa olla mikään tilaisuus taas puhua kauniita retorisia lauseita koska niin monet nai, niin kauan kuin naiset ovat väkivallan uhreja, syrjinnän uhreja, ruumiillisen väkivaltaisen kohtelun uhreja ja pakon, pakkoavioliittojen uhria niin kauan, kun heidät suljetaan pois koulutuksesta, työtavaa, työelämästä, taloudesta, politiikasta, vastuutehtävistä, niin meidän pitää taistella 365 päivää vuodessa, jotta voimme todella vakuuttaa, että EU-ssa ja myös sen rajan ulkopuolella me kunnioitamme, kunnioitamme naisten perusoikeuksia. Emme me voi vastata suuriin haasteisiin, joihin me nyt törmäämme tänä päivänä. Terrorismi, radikalisoituminen, sodat, köyhyys, työttömyys ilman, että meillä olisi todellinen tasa-arvo miesten ja naisten välillä. Meidän pitää antaa naisille todella mahdollisuus ilmaista itseään täysimittaisesti kaikilla eri elämänalueilla. Silloin vasta meillä on varmempi, turvallisempi ja vauraampi ja turvallisempi maailma. <clears throat> Tänä vuonna meillä on teema ja me keskitymme siihen nimittäin mikä on naisten potentiaali talouselämässä. Minä haluan tässä yhteydessä tervehtiä että Michel Jeanin läsnäoloa. Hän edustaa kansainvälistä frankofonian järjestöä. Myöhemmin millä on mahdollisuus keskustella hänen kanssa kahden kesken koska frankofonialla ranskan kielellä on suuri uh, rooli tällä teemalla. Nimenomaan kun puhutaan naisten yrittäjyydestä Saharan eteläpuolisessa ranskankielisessä Afrikassa. Meillä, te tiedätte varmasti, että minä olin aikaisemmin Euroopan unionin komissaari, jolla oli vastuulla teollisuus ja yrittäjyys. Ja äh, teollisuus ja yrittäjyys, yrittäjyys, yrittäjyys minun mandaattini aikana. Nyt käännän, vaihdan äidinkielelläni italian. Hyvät herrat, parlamentti on myöntänyt Saharov-palkinnon rohkeille naisille, jotka ovat taistelleet oikeuksiensa puolesta. Esimerkiksi 16-vuotias pakistanilainen Malala Yousafzai. Hänestä tuli symboli taistelussa uskonnollisia ääriliikkeitä vastaan sen jälkeen, kun talibanit hyökkäsivät hänen kimppuunsa, kun hän oli tulossa koulusta. Nadia Murad, Laima Hadi Bashar, jotka kuuluvat jasideihin ja ISIS otti heidät seksioriksi, raiskasi heitä – ja tapasimme juuri nigerialaisen ihmisoikeusjuristin Laima Basharin, ja hänkin on saanut Saharov-palkinnon, ja nyt voisimme antaa heille aplodit. Perché non si dimentichi mai? Koskaan ei pidä unohtaa, kuinka rohkeita he ovat. Ja sitten Jardem joka on ranskalaisen sotilaan äiti. Hän kuoli vuonna 2012. Ja Euroopan parlamentissa on jo keskusteltu muslimimaisten roolista, kun ajatellaan radikalismin torjuntaa. Eli fundamentalistit tappoivat hänen poikansa. He sanovat taistelevansa islamin puolesta, mutta tappoivat kuitenkin oman veljensä. Miten nainen voi olla mallina, kasvattaa lapsensa, mutta samalla jäädä yhteiskunnallisen toiminnon ja talouden ulkopuolelle? Monet konfliktit johtuvat siitä, että miehet pelkäävät naisten potentiaalia, ja liian usein tämä pelko muuttuu väkivallaksi ja oikeuksien riistämiseksi. Ja usein tästä, tästä ei puhuta. Se saattaa olla ilkeitä sanoja, toisen vähättelyä, myöskin perheen sisällä. Euroopan unionin täytyy näyttää esimerkkiä, ja siksi kaikkien jäsenvaltioiden ja toimielintä täytyy ponnistella, jotta voidaan ratifioida Istanbulin yleissopimus, joka koskee naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa. Olen ylpeä siitä, että olen puhemiehenä toimielimissä, joka selkeästi puhuu naisten oikeuksista joka päivä. Parlamentti edistää näitä oikeuksia kaikissa tärkeissä päätöksissään. Meillä on valiokunta, joka tekee täysipäiväisesti työtä naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta – mutta jos nyt puhutaan vielä naisten roolista taloudessa, niin haluaisin korostaa, että kaikki indikaattorit osoittavat, että mitä suurempi tämä rooli on, sitä enemmän on taloudellista hyvinvointia ja työllisyyttä. Yritykset, joissa on naisjohtajia, ne ovat tehokkaampia ja kannattavampia. Ja jos naiset jätetään talojen ulkopuolelle, niin se maksaa. Yksi toisaalta 1500 miljardia euroa vähemmän kasvua vuoteen 2025 vastaan, eli se on Japanin, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteenlasketut bruttokansantuotteet. Ainoastaan 24 prosenttia johtajista on maailmassa naisia ja vain 4,6 prosenttia toimitusjohtajista on naisia. 655 miljoonaa naista on vähemmän työelämässä kuin miehiä. 30-39-vuotiaista naisista 88 prosenttia naisista on tilanteessa, jossa lasten saaminen vähentää tuloja. Euroopan unioni on eturintamassa näissä kysymyksissä. Hallin johtokunnissa naisten määrä on lähes kaksinkertaistunut. Se oli 11,9 prosenttia vuonna 2010 ja 2015 vuonna 22,7 prosenttia. Se ei vielä riitä, mutta olemme menossa oikeaan suuntaan myös palkkaerot ovat vähentyneet, mutta se on kuitenkin edelleen 16 prosenttia. Euroopan parlamentti tukee komission direktiiviehdotusta, joka liittyy naisten parempaan läsnäoloon johtokunnissa. Meillä pitää olla Euroopassa modernia lainsäädäntöä, mitä tulee äitiyslomiin, ja meidän pitää unohtaa nyt perinteiset roolijaot. Meidän täytyy edistää naisten taloudellista itsenäisyyttä ja me pyrimme näyttämään oikeaa esimerkkiä. Valiokuntien puheenjohtajat ovat saavuttaneet täydellisen tasapainon 12 miestä ja 12 naista. Ja minun kabinetissani olen halunnut taata saman tasapainon. Mutta kuitenkin täällä Euroopan parlamentissa muutama päivä sitten tapahtui jotain hyvin vakavaa. Yksi parlamentin jäsen hyvin törkeästi hyökkäsi tasa-arvoa vastaan. Hän loukkasi kaikkia naisia ja rikkoi perusarvojamme. En aio suvaita tällaista käyttäytymistä. Ja se nyt on vielä sitäkin vakavampaa, koska nämä sanat tulivat henkilön suusta, jonka pitäisi edustaa Euroopan kansalaisia. Olen välittömästi avannut tutkimuksen ja katsomme nyt, mikä on oikeasuhtainen sanktio tällaisten lausuntojen jälkeen. Hyvät naiset herrat, joillain jäsenvaltioilla on kokemuksia naisten asemasta työmarkkinoilla – Jotkut houkuttelevat naisia tutkijoiksi. Ja tänään me julistamme sitä, miten naiset ovat vaikuttaneet talouteemme. Ja meidän täytyy myöskin katsoa, millä tavalla voimme oppia toisiltamme. Meidän täytyy jakaa hyviä käytänteitä Euroopan unionissa noudatetaan tasa-arvoperiaatteita myös ulkotoiminnassa. Ja vuosittain lähetämme valtuuskunnan YK kokoukseen, jossa käsitellään naisten oikeuksia. Ja tänä vuonna siellä puhutaan naisten voimaannuttamisesta muuttuvassa työmaailmassa. Parlamentti pitää myöskin tärkeänä yhteistyötä ehdokasmaiden kanssa. Ja meillä on näistä maista edustajia tänään paikalla ja toivottavasti Näiden kahden päivän aikana nämä keskustelut mahdollistavat sen, että voimme tehdä yhteistyötä näissä asioissa. Meillä on myöskin näyttely, ja siellä on mukana komission jäsen Carlos Muedes. Tasa-arvotaistelu on asia, jota naiset ovat käyneet rohkeasti jo sukupolvien ajan, mutta tätä taistelua ei vieläkään ole voitettu. Ja meidän täytyy jatkaa tätä taistelua. Täällä on paljon espanjakielisiä. Meidän täytyy suojella naisten oikeuksia kaikissa EU jäsenvaltioissa ja myöskin EUn ulkopuolella. Tämä on työ, joka kuuluu kaikille parlamentin jäsenille, jotka tekevät työtä täällä Euroopan parlamentissa. Meille Euro, Eurooppa ei ole pelkästään euro tai pankki, Eurooppa on myöskin yhteiset arvot, jotka meillä kaikilla on. Ja siksi meidän täytyy suojella kaikkia arvoja ja oikeuksia, joita naisilla on, sekä EUn sisällä että EUn ulkopuolella. Kiitos. Kiitos Hyvä puhemies, kiitokset teidän hienoista sanoistanne ja siitä, että te vielä kerran vahvistitte sen, että yksi parlamentin tärkeimpiä arvoja on sukupuolten tasa-arvo. Me emme hyväksy sitä, että naisia alennetaan, me taistelemme sitä vastaan. Ja meistä on hienoa, että te aiotte rangaista tätä jäsentä, joka tuollaiset sanat lausui täysistunnossa viime viikolla. Kiitos. Dabar tęsim toliau mūsų posėdį ir labai džiaugiuosi, jog... E, Jatkamme nyt kokoustamme ja minua ilahduttaa kovasti, että komission jäsen Vera Jourova on täällä paikalla. Hänen aiheena on oikeusasiat ja tasa-arvo. Meidän valiokuntamme tekee hänen kanssaan hyvin paljon yhteistyötä. Annan hänelle puheenvuoron. Chair, Madame Jean. Puheenjohtaja, hyvät äh, naiset ja herrat. Kiitos, että olette kutsuneet minut tänne tänään ja haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi, myös te, jotka olette tulleet Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta. Tänään me juhlimme kansainvälistä naistenpäivää, mikä on hyvin tärkeä päivä minulle, naisille, mutta toivoakseni ja uskoakseni myös miehille. Tämä on päivä meille kaikille juhlia, mutta tehdä myös tärkeä asia, nimittäin arvioida, mikä tilanne Euroopassa tällä hetkellä on, mitä me olemme saavuttaneet ja mitä vielä on tehtävänä. Me julkaisimme tänään tämän uuden version raportista, joka käsittelee naisten ja miesten tasa-arvoa. Ja tämä osoittaa, että edistystä on tehty, mutta lähinnä työmarkkinoille naisten työllisyys on ennätyskorkea 65,5 prosenttia. Eurostatin tilastojen mukaan äh, sukupuolten välinen palkkakuilu pikkuhiljaa kaventuu. Se oli 16,3 prosenttia viime vuonna aikaisempana vuotena 16,7. Eli siis hyvin hitaasti se kuroutuu umpeen ja asialle olisi tehtävä paljon enemmän, jotta päästäisiin nopeammin ja uskottavammin eteenpäin. Vain hetki sitten tänään minulla oli erittäin hyvä kokemus ja minulla oli lehdistö tilaisuus komission tilanteessa, jossa oli kolme uskomatonta naista, kolme naista, jotka ovat saaneet aikaan paljon perustuen heidän omaan motivaationsa. Yksi, joka tuli tällaisesta ajatushautomosta, yksi bisnessektorilta ja kolmas, joka taistelee omien kokemustensa perusteella naisten sukupuolta sukuelinten silpomista vastaan. Ja siellä me kaikki sovimme yhteen yhdessä, että me kaikki, jotka olimme onnistuneet, jotka olimme päässeet eteenpäin, että meidän velvollisuutemme on tehdä huomattavasti enemmän niiden eteen, jotka apua tarvitsevat. Ja samanaikaisesti rohkaista vahvoja miehiä olemaan vielä vahvempia, koska tämä on koko yhteiskunnan eduksi, mutta myös auttamaan kaikkia niitä, jotka tarvitsevat meidän apuamme. Haluaisin mainita kolme naisryhmää. Väkivallan uhrit. Me näemme, että luvut ovat hyvin korkeita. Ja meillä on suuri joukko naisia, jotka kärsivät väkivallasta. Toivon mukaan, ja he toivovat meiltä ää, apua. Ja sitten ää, yksinhuoltaja äidit ja monet ikääntyneet naiset ovat köyhyysrajan alapuolella. Meidän täytyy työskennellä kovasti näiden naisten puolesta ja eteen Euroopassa. Ilmapiiri yhteiskunnassa kovenee, hyökkäykset naisten oikeuksia vastaan ovat kasvaneet koko maapallolla, mutta myös Euroopassa. Näemme suvaitsemattomuutta naisia kohtaan ja kuulemme ihan uskomattomia lausuntoja. Ja olen niin kiitollinen teille, Euroopan parlamentin puhemies, siitä, että te nopeasti ja päättäväisesti reagoitte siihen, mitä me viime viikolla täysistunnossa kuulimme yhdeltä Euroopan parlamentin jäseneltä. Mitä tulee väkivaltaan, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, sitä on olemassa ja meidän on toimittava. Hiljattaisen eurobarometritutkimuksen mukaan noin 70 prosenttia eurooppalaisista on ilmoittanut, että seksuaalinen, naisten seksuaalinen häirintä on ihan yleistä heidän maissaan. Voisin puhua paljon naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kampanjasta, jonka me järjestämme ja rahoitamme tänä vuonna ja haluaisinkin pyytää teitä kaikkia osallistumaan tähän ja auttamaan parantamaan tietoisuutta sekä myös taistelemaan stereotyyppistä ajattelua vastaan, jota Euroopassa on yhä olemassa. Nimittäin esimerkiksi, että kotiväkivalta on ihan normaali ilmiö ja sitä ei koskaan päästä eroon. Tai että jos me näemme väkivaltaa, naisen, naisin kohdistuvaa väkivaltaa, niin ajattelemme stereotyyppisesti, että no kyllä siinä naisessakin jotain vikaa oli. No, sukupuolten välinen palkkakuilu, kuten mainitsin, se on 16,3 prosenttia. Ja mitä tulee eläkkeisiin, niin se on noin 38 prosenttia. Ja minulle tämä on häpeällistä. Häpeällistä että me emme kykene tekemään tarpeeksi, koska se, että on ikääntyvä nainen ja palkka on matala ja sen mukaan eläke, minusta se on häpeällinen palkkio koko elämän kovasta työstä. Meidän on saatava tämä tilanne muuttumaan. Myös naisten rajallinen pääsy päätöksentekoprosessiin. Vain yksi 20 yritysjohtajasta EU:ssa on nainen. Minulla on kysymys. Jos meillä on 60 prosenttia yliopistosta valmistuvista on naisia, minne he katoavat? Miksi he eivät ole päätöksentekoasemissa? Meidän on rohkaistava näitä naisia. Puhun täällä nyt komission nimissä siis, ja me tulemme jatkamaan äh, käyttämällä kaikkia mahdollisia toimenpiteitä, oli se sitten esimerkiksi lainsäädäntöä tai äh, ei-lainsäädäntöä. Me jatkamme äh, toimenpiteitä sekä kotona että ulkomailla. Euroopan komissio on sitoutunut tai siis on pitänyt että vuotta 2017 on nimitetty vuodeksi, teemavuodeksi, jossa vastustetaan tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja viittaan tässä Istanbulin yleissopimukseen ja meidän täytyisi kehottaa niitä maita, jotka eivät sitä ole ratifioineet, nyt nopeasti sen ratifioimaan. Ja meidän pitäisi päästä nyt eteenpäin nopeasti niin, että koko Euroopan unioni kuuluu Istanbul-yleissopimukseen. Sen lisäksi komissio on tehnyt uuden aloitteen työelämän ja perheelämän yhdistämiseksi. Odotan mielenkiinnolla teidän reaktioitanne ja kommenttejanne tästä. Tämä perustuu hyvin laajaan konsultointikierrokseen ja minusta me olemme onnistuneet tässä kokoamaan suuren, hyvän paketin sekä lainsäädännöllisiä että ei-lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joiden toivomme vaikuttavan. Me ehdotamme myös muutoksia Euroopan yleiseen maahanmuuttojärjestelmään, jotta voisimme suojella paremmin naisia ja lapsia, jotka Eurooppaan tulevat. Ja me haluamme myös, että kaikki naiset ja tytöt ympäri maailman saavat paremman pääsyn koulutukseen, terveys- ja perhesuunnittelupalveluihin. Meidän tulisi ottaa oppia toinen toisiltamme ja sitä kautta tehdä Euroopasta ja koko maailmasta sukupuolten välisesti tasapainoisempi ja tasa-arvoisempi ja toivonkin, että te valittuina edustajina pidätte sukupuolten tasa-arvoa yhtenä prioriteettina työssänne ja henkilökohtaisessa elämässänne, koska me kaikki vastustamme epätasa-arvoa miesten ja naisten välillä. Minä toivotan teille onnellista kansallista naistenpäivää sekä menestyksekästä ja tuottavaa seminaaria. Ačiū ponė komisarė už mūsų pastovų bendradarbiavimą. Kiitokset teille komission jäsen. Kiitokset eh, jatkuvasta yhteistyöstä teidän kanssanne. Ja on hienoa, että, eh, teillä, että nämä teidän eh, aloitteeni ovat vastaavia kuin mitä meillä täällä parlamentissa. Haluaisin myös luonnollisesti toivottaa vielä kerran tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat ja huolehtikaa, olkaa ystävällisiä siitä, että myös teidän maanne ratifioivat äh, äh, Istanbulin yleissopimuksen. On 14 maata, jotka eivät vielä ole ratifioineet tätä yleissopimusta, joka koskee naisten, äh, naisiin kohdistuvan väkivallan estämistä. Kiitokset yhteistyöstä ja nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi ja esitellä seuraavan puhujan. Olen erityisen iloinen siitä, että meillä täällä tänään on todella merkityksellinen nainen paikalla. Hienoa, että saatoitte tulla. Rova Mikael Jean, hän on pääsihteeri kansainvälisessä järjestössä, frankofoni-järjestössä. Mikael Jean on syntynyt Haitilla – ja hänen perheensä pakeni diktatuuria 60-luvulla Kanadaan, jossa Rova Jean opiskeli ja teki, yhteis- tai teki paljon töitä pahoinpideltien naisten kanssa naisten taloissa ja panosti esimerkiksi siihen, että saataisiin tällainen hätäpuhelin pahoinpidelylle naisille. Sitten hänestä tuli toimittaja, hän on tehnyt paljon dokumentteja, hän on ollut myös uutisissa, uutisten lukijana. Ja sen lisäksi hän oli Kanadan edustajana Euroopassa. Olkaa hyvä. Kiitos Arvoisa rouva puheenjohtaja, näistä erittäin lämpimistä vastaanottavista sanoista. Arvoisa parlamentin puhemies, kiitän teitä suuresti teidän näistä rohkaisevista sanoista. Paroli forte. Kiitän teitä näistä voimakkaista ja hyvin selkeistä sanoista liittyen naisten oikeuksiin ja siitä, mitä me naiset tarjoamme maailmalle. Arvoisa komission jäsen, te teidän työtoimisarkanne kuuluu naisten oikeudet, yhdenvertaisuus miesten ja naisten välillä. Arvoisat europarlamentaarikot, hyvät naiset, hyvät herrat, arvoisat suurlähettiläät, teillä on paljon eri yhteiskunta-alan korkearvoisia edustajia. Hyvät naiset ja hyvät herrat, kuinka Minun sydäntäni lämmittää kuulla kaikkia näitä kieliä, jotka täällä risteilevät eri suuntaan. Se lämmittää meitä paljon tässä parlamentissa. Tehän tiedätte, että me Frankofoniassa puolamme myös monikielisyyttä, joka olisi inklusiivinen lähestymistapa, koska meillä on kansoja, jotka tulevat eri kulttuurisista etnisistä lähtökohdista, mutta täällä on ilmentymä todellisesta kansainvälisestä demokratiasta, kun kuulee näitä kaikkia kieliä. Sitten tästä tärkeästä aiheesta, joka on koonnut meidät tänne tänään yhteen tähän taloon. Haluaisin sanoa, että kun minä tässä nyt nimenomaan puhun teille, minä uskon, olen vakuuttunut, minulla on päässäni se ajatus. Minä ja minä ajattelin kaikkia niitä naisia, niitä tyttöjä, joita olen tavannut, joita kuulen kaikissa niissä maissa, joissa olen käynyt viidellä eri mantereella. Ja ihan viime päivinä minä kävin Djiboutissa, kävin Nigerissä, kävin Burkina Fasossa. Ja äh, nyt tällä hetkellä minun tehtävänäni teidän edessänne on olla eräänlaisena todistajana ja kertoa naisten ja lasten äh, luottamuksellisista keskusteluista. He elävät kestämättömissä, sietämättömissä, dramaattisissa tilanteissa, joutuvat sietämään väkivaltaa. Joka päivä heidän perusoikeuksiaan loukataan. Minun tehtäväni velvollisuutena on kertoa teille taisteluhenkisyydestä heidän vastaanottavaisuudesta, kuinka he joka päivä satsaavat suunnattomasti siihen, että he jaksavat eteenpäin ja että he haluavat vähän saada asioihin vauhtia. Se on erittäin vaikuttavaa joka kerta nähdä, kuinka usein, kuinka paljon esteistä, haitoista huolimatta naiset ovat luovia, tuottavat, uudistavat, yhtyvät toimeen, yrittävät. He ovat taistelijoita, he investoivat. He todella investoivat kaikkeen siellä, missä ovat. He käyttävät energiansa, voimansa, jotta tilanne muuttuisi. Se on täysin, sitä ei voi mitenkään arvioida, mutta Valitettavasti liian usein sitä on aliarvostettua, siitä ei tiedetä tai heidän toimiaan jopa halveksitaan valitettavasti. Mutta me täällä läsnä olevat, me tiedämme, mitä tarkoittaa olla nainen ja mitä taistelua se tarkoittaa. Joissakin Joillakin maailman kolkilla taistelu on vieläkin tärkeämpää ja käsin kosketeltavampaa kuin muualla. Meidän pitää saada nämä naiset pois varjosta ja pimeästä, jotka ovat täällä sektorilla meidän tietämättömissämme. He ovat näissä ö, näillä alueilla, jossa heitä ei näe ja joista, että heillä ei ole minkäänlaista sosiaaliturvaa, minkäänlaista hyväksyntää, minkäänlaista kunniaa heille ei soiteta. 85 prosenttia on prosenttiluku. Meidän pitää tehdä kaikki, jotta voimme saada näille kaikille heille kuuluva arva sen lisäksi, että he tekevät työpäivän, he takaavat lähes kaiken kotitöistä ja toteuttavat ka- lähes kaiken kotitöistä. Nämä naiset näkevät suunnattomasti vaivaa, he ponnistelevat, he kannattavat Afrikkaa, Intiaa ja, ja Etelä- Etelä- ja kaakkois He kannattavat näitä mantereita myös Euroopassa. He ovat maanviljoita, työntekijöitä, yrittäjiä, käsityöläisiä, taiteilijoita ja heidän työnsä voimalla he elättävät perheitään, kotitalouksiaan, joskus jopa koko yhteisöjä, kyliä, jopa koko alueita. Eivätkä he voi luottaa kehenkään muuhun kuin omaan itsensä, omaan energiansa, omaan rohkeuteensa, omaan kestävyyteensä ja sisukkuuteensa, koska vielä vuosissa sitten heillä ei ollut oikeutta omaisuuteen turvallisuuteen, mihinkään rahoitukseen, mihinkään muodolliseen rahoitukseen eikä koulutukseen, jonka avulla he olisivat voineet viedä eteenpäin omaa yrittelijäisyyttään. Äh, ja, ja, ja, he, ja nythän me olemme voineet nähdä, mikä on heidän roolinsa taloudessa kestävässä kehityksessä. Mutta kuiten, kuitenkin kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, että maailman vauraus on naisten käsissä ja sitten me voimme sietää sitä tilannetta, että kymmenet tuhannet tytöt maailmassa eh, eivät pääse kouluun koulutuksen pääsiin, eivätkä pääse korkeakoulutuksen piiriin, eivätkä mihinkään ammattikoulutuksen piiriin, ylempään ammattikoulutuksen piiriin. Koska tässä syrjinnässä meidän aikakaudellamme muotoillaan näiden lasten, nuorten tulevaisuus. Heidät naitetaan alle 15-vuotiaana, he ovat äitiä jopa jo alle 16-vuotiaana. Tässä syrjinnässä meidän aikakautellamme profiloituu todellinen taantuma joillekin kokonaisille sukupolville maailmassa, joka on kuitenkin koko ajan liikehdinnässä. Tämä tietysti äh, vahvistavat kaikkia ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka ovat hyvin seksistisiä. Mm, jos meillä ei ole riittävästi vahvaa poliittista tahtoa jo nyt siirtyä puheista tekoihin, koska sanoja, sanojahan, sanojahan riittää, niitä on kuultu riittämiin, mutta me tarvitsemme nyt tahdonvoimaa poliittista, todellista vahtoa siirtyä tekoihin, että yhdenvertaisuus olisi todellisuutta kaikilla eri tasoilla. Meidän pitää rikkoa sitä stereotypiat, saada ajattelutapa muuttumaan, muuten me emme onnistu missään. Meidän pitää konkretisoida nykyaika on, tämän päivä, tämä hetki on meille tärkeää. Me emme ole vielä pystyneet onnistumaan 22 vuodessa eh, Beijingin, Be, Pekingin ohjelmaa saada sitä toteutettua täysivaltaisesti. Minä ajattelen eh, tässä, hyvät naiset, että meidän kaikkien on pitänyt todella taistella äh, äh, taistella ennakkoluuloja vastaan, siirtää, nostaa esteitä pois, jotta voisimme todella osoittaa meidän kompetenssimme harjoittaa vastuutamme, joka aivan liian usein, liian monissa maissa maailmassa ei ole ollut meillä, vaan miesten harteilla. Mutta me tiedämme kuitenkin, että meillä ei enää ole aikaa hukattavissa. Me emme saa hukata omaa meidän aikaamme. Jotkut haluavat uskotella, että status quo on ö, kuitenkin koko ajan etenemässä, mutta joissakin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 missä säädetään lakia, jotta voidaan taantua, jotta voidaan viedä naisten oikeuksia taaksepäin. Mutta me tiedämme, että miehet ja naiset, me, meidän pitää yhdistää äänemme, sitähän me täällä juuri teemme. Meidän pitää yhdistää etuoikeutemme, voidaksemme toimia yhdessä. Ja me kaikki tiedämme, että meillä on kiire. Meidän pitää pysyä jatkuvasti valppaina. Se on välttämätöntä. Kyllä, me tiedämme, että tämä on kiireellistä, jotta me haluamme muuttaa tilannetta. Arvon herrat, minä puhun myös teille. Ihan rehellisesti sanon, sanottuna. Miehen älykkyys mitataan myös siinä, kuinka hän haluaa ja kuinka hän kykenee tajuamaan naisten taistelun, kuinka tärkeää se on. Ja minä uskon, että tässä salissa se on ihan legitiimiä sanoa, että se on, voi olla myös totta koska päinvastainen tilanne on ihan järjetöntä. Eihän, eihän sellaista toisenlaista ajattelutapaa voi millään tavalla edes puolustaa. Arvoisa parlamentin puhemies ja arvoisa naisvaliokunnan puheenjohtaja, minä haluaisin, että te tajuaisitte ja viette eteenpäin tämän tärkeän aloitteen painoarvoa, että sitä vietäisiin yhdessä eteenpäin ja että minä haluan kiittää myös tästä kutsusta tulla tänne ensimmäistä kertaa, kun edustan kansainvälistä frankofonia järjestöä. Minä olen ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa ja myös komission jäsen edessä. Minä sitoudun tässä aivan ylimääräiseen kumppanuussuhteeseen kun edustan frankofoniaa ja olen täällä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Tämä tulee vahvistamaan yhteistyöpöytäkirjaa, jonka olemme allekirjoittaneet viime vuoden marraskuussa Madagaskarissa. Siellä olivat läsnä myös frankofonian maiden päämiehiä, valtionpäämiehiä ja pääministereitä. Neljä manteretta viidestä oli edustettuina. Minun edustamani järjestö on valmis äh, yhdistämään voimansa teidän voimaanne, jotta miehet ja naiset, kansalliset, paikalliset hallitukset, parlamentit, kansainväliset järjestöt, kansalaisjärjestöt, me toimisimme kaikki yhdessä, jotta todella saataisiin lopetettua ne keskeiset perus, perusoikeuksien rikkomiset ja loukkaukset, joiden uhreina naiset ovat, jotta naiset pääsisivät kouluttamisen piiriin, työelämän piiriin, saisivat nauttia sosiaaliturvasta ja että he voisivat osallistua todelliseen päätöksentekoon joka elämän alueella, jotta yhdessä voisimme toimia, jotta saavuttaisimme pariteetin, yhdenvertaisuuden talouselämän joka saralla, jotta yhdessä taistelisimme stereotypioita vastaan, jotka liittyvät sukupuoliin. Me tiedämme, elämä on joskus kovaa, Niissä yhteiskunnissa, joissa asenteet yhdenvertaisuutta ajatellen ovat hyvin kehittyneitä. Mutta me tajuamme, että me tarvitsemme tämän sosiokulttuurillisen vallankumouksen. Se on välttämätöntä. Jotkut valtiot ovat jo ryhtyneet kiireellisiin toimenpiteisiin, jotta kaikki tämä voisi toteutua turvallisesti ja nopeasti ja nimenomaan, jotta naisille taattaisiin laadukasta koulutusta, jotta me vastustaisimme niitä, jotka haluavat hyvien tapojen mukaisesti kulttuurin tai uskonnon nimissä evätä naisilta tietyt oikeudet, jotka, joista on maksettu kallis hinta. Me jotkut kyseenalaistavat myös niiden arvojen ja periaatteiden kansainvälisen luotteen, joita me puollamme, kun me haluamme, haluamme myös puolustaa naisten oikeuksia. Jotkut tahot jatkuvasti loukkaavat niitä. Te voitte luottaa minun edustamani järjestöön, Totta kai meillä on tiettyä kokemusta viideltä eri mantereelta, koska jo yli 20 vuoden ajan me olemme puolustaneet naisten oikeutta ja heidän taloudellista itsemääräämisoikeutta. Aktiivisesti, hyvin tiukasti me olemme taistelleet myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja nuoriin naisiin tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Meillä on neljän mantereen päämiesten edustajia YKssa. Me, me käymme tiukasti ranskan kielen mielen puoltavaa puhetta. Se on myös erittäin hyvä vipuvarsi meidän toiminnassamme. Minä haluan puhua vakuuttavalla äänellä tässä parlamentissa, että minä olen erittäin, eh, minä kannatan kielellistä monipuoli, monimuotoisuutta, mutta meidän täytyy jatkuvasti ottaa huomioon kaikissa eri ohjelmissamme ne miesten ja naisten välisen tasa-arvon sisältyvät panokset ja haasteet. Mehän taistelemme rauhan puolesta, demokratian puolesta, oikeusvaltion puolesta. Olipa sitten kyse meidän ohjelmastamme, jossa puolellamme koulutusta, ammattikoulutusta, yliopisto, korkeakoulutusta, tutkimustyötä on kyse ohjelmista, joissa puolustetaan kulttuurin ja kielen monimuotoisuutta. On kyse myös ohjelmista, joissa puolustetaan kestävää kehitystä ja yhdenvertaista kehitystä kaikilla näillä eri alueilla ja myös monilla muilla. Me olemme antaneet mahdollisuuden tuhansille naisille toteuttaa itseään ja laatia eh, heidän keskenään yhteyksiä, tehdä työtä yhteisessä verkostossa. Pari vuotta olemme jo Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Intian valtameren alueella puoltaneet naisten ja nuorten yrittäjyyttä, jossa olemme puoltaneet luovuutta, eh, eri Eh, pienten PK-yritysten luomista innovatiivisilla sektoreilla, joilla on tarjottavana huomattavaa lisäarvoa. Meillä on ensimmäisiä tuloksia, se antaa paljon toivoa ja kaikki antaa meille myös aihetta investoida lisää inhimilliseen pääomaan tätä elävää ihmisvoimaa, joka to, suorastaan pursua luovuutta, jossa on paljon mielikuvitusta, ja sitä voi, jos, jotka voivat hyödyntää uutta teknologiaa, jonka avulla voimme vallankumouksellista tuotantomallit ja kulutusmallit, ja joiden avulla voidaan saada paljon, voidaan tähdätä paljon korkeammalle, tehdä eri tavalla, muuttaa erilaisia ketjuja ja purkaa kaikki huonot myytit ja palauttaa ja saada tiet, vaurautta ja hyvinvointia kaikille eri väestöille näillä eri mantereilla. Minä itse olen käynyt tutustumassa näihin ohjelmiin. On kysymys eri hankkeista, jotka ovat todella suuren luokan hankkeita. Ne ovat hankkeita pitää tukea, niitä Niitä pitää monipuolista monissa maissa, jo, jotka kuviteltiin, että ne olivat täysin jo heitteillä, eikä siellä ollut mitään edistyksiä ja kehityksen mahdollisuutta. Naiset ovat siellä hyvin vahvasti läsnä, nuoret myös. Meidän pitää sisällyttää heidät enemmän näihin hankkeisiin. Kaikki antaa meille oikeutuksen jatkaa tätä työtä. OECD on tehnyt tästä tutkimuksia. IMF on tehnyt tästä tutkimuksia. Ne sanovat, että investoikaa näihin paikallisiin talouksiin, joita naiset tukevat, joita nuoret ajavat, Mm, lähtekää ulos näistä muodollisista kuvioista. Niillä on suora vaikutus kasvuun, jaettuun kasvuun, e, e, kestävään ihmilliseen taloudelliseen kehitykseen. Meillä on vastuullista kehitystä. Sillä on suora vaikutus näiden maiden e, talouksiin ja niiden bruttokansantuotteeseen. Jos näin ei tehdä, niin se on aivan järjetöntä. Ja kun ajatellaan kaikkia rahoituslaitoksia, jotka epäröivät investoida näihin naisten kannattamiin hankkeisiin, sanotaan ne ovat riskipitoisia tai nuoria, niin se on liian riskipitoista. Mutta vielä suurempi riski on siinä, jos me emme saa heitä vakuuttuneeksi siitä, että jos sitä ei tehdä, jos ei investoida koska se todella jarruttaa vakauden kehittymistä ja silloin eh, eh, turvallisuutta varantavat tekijät voivat juurtua näille alueille. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät europarlamentin edustajat, lopuksi haluaisin sanoa teille vielä, kuinka tärkeä teidän roolinne on. Se on keskeisellä sijalla. Yksi teidän keskeisistä painopistealueista budjetissanne on yksi näistä. Minä haluan nyt lyödä vetoa teidän kanssanne. E, te jatkuvasti käytätte varoja ja rahaa siihen, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo sovellettaisiin järjestelmällisesti kaikissa EUn rahoituksellisissa ohjelmissa. Ajattelen tässä aivan erityisesti yhteistyö, kehitysyhteistyön rahoitusinstrumenttia. Jälleen kerran, miksipä ei? Koska meillä ei enää ole aikaa hukattavissa oma aikaamme hukattavissa. Jos tämä hanke on kunnianhimoinen, niin me tiedämme, että kyllä se on vahdon erittäin toteutettavissa. Kiitos paljon. Kiitokset oikein paljon, eh, Michel Jean. Te sanoitte jälleen kerran, miten tärkeää on se, että eh, ohitamme stereotypiat ja missä on eh, tahto, siellä on myös halu. Kiitän äh, puhemiestä Jaania siitä, että tulitte avaamaan meidän tilaisuutemme. Mieli kolegos, mieli mūsų sustikimo e, dalyviai, gerbė. Arvon kollegat, osallistujat, jäsenet, hyvät vieraat. Me jatkamme nyt eteenpäin. Esittelisin seuraavan puhujan. Tohtori Vandana Shiva, hän on kirjailija, aktivisti, tieteellinen neuvonantaja ja myös äiti. Vandana Shiva tulee Intiasta, hän on fyysikko ja sosiaalinen aktivisti ja hän on ollut mukana perustelmassa säätiötä ja hän näkee itsensä tällaisena ekofeministinä. Ja koska sama ajatus tästä, miten hän suhtautui Ähm, esimerkiksi äh, raaka-aineiden käyttöön ja miesten äh, naisten kohteluun ja näin on johtanut siihen, että hän on, mikä hän on tänä päivänä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen ja oikein onnellista naisten päivää teille kaikille. Ja naisten päivä ei ole ainoastaan naisia varten, vaan kaikkia erityisesti miehiä varten, jotta me kaikki voimme olla naisellisempia. Gandhihan rinnasti naisellisuuden ja myötätuntoisuuden, koska se on kulttuurinen arvo eikä mikään biologinen piirre. Se on kulttuurinen arvo niin kuin viha ja väkivaltakin. Ja niitä on nyt ruokettu valtavasti aikoinaan, ja me tarvitsemme paljon enemmän myötätuntoa ja rakkautta. Nyt puhutaan naisten taloudellisesta voimaannuttamisesta. Mutta mitä on talous? Taloushan tulee samasta sanasta oikos. Ja kyse on kotitalouden hoidosta. Kyse on siis kodeistamme ja myöskin koko planeetasta. Eli naiset ovat olleet ja ovat tulevaisuudessakin todellisen talouden pohjana. Mutta me olemme luoneet muita talouksia, joissa ei nähdä naisten roolia tai luonnon roolia. En nyt anna mitään lukuja, koska aikaa ei ole paljon, mutta ne ovat ihan selvät. Suurin talous on luonto, toiseksi suuri on nainen. Ja aikaisemmin oli markkinataloutta, mutta kun kahdeksan miestä hallinnoi puolta maailman vauraudesta, niin en minä siinä paljon markkinoita näe. Vuonna 2010 miljardia hallitsi puolta. Se oli 159 vuonna 2012 ja viime vuonna 62, se on jo hyvin pieni määrä, ja nyt se on supistunut kahdeksaan. Ja nyt kun ajatellaan tätä trendiä, niin miten voidaan luoda tasa-arvoa järjestelmään, joka on niin epätasarvoinen luonteeltaan, että sieltä puristetaan yhä enemmän ihmisiä pois. Ja siitä sitten kumpuaa väkivaltaa ja tyytymättömyyttä. Ekologia ja talous jakavat saman juuren, ja minä en halua tasa-arvoa kuolleelle planeetalle, koska siihen nyt ollaan menossa. Kun katsotaan ilmastonmuutosta tai aavikoitumista, vesikriisiä, pahentuneita kuivuuksia, kaikki johtaa siihen, että naisten on käveltävä pidempiä matkoja, kun he hakevat vettä. Muutama vuosi sitten teetin tutkimuksen. Siihen meni 10 miljardia naistyöpäivää, mutta Jokainen kriisi pahentaa tätä tilannetta. Lajeja kuolee, myrkkyjä leviää. Kaikki liikkeet myrkkyjä vastaan, niin niiden kaikkien johdossa ollut nainen. Esimerkiksi Tchernobylin jälkeen tai omassa maassani siellä naiset halasivat puita ja siitä minäkin aloitin 45 vuotta sitten – ja sitten valta. Me katsomme, että valta on annettu joltakin ja valta hallitsee valtaa, mutta on myöskin väkivallatonta luovaa valtaa, ja se on naisten valtaa. Meillä on siihen oma sana, Shakti. Se on universumin voimaa, ja se on naisellinen voima. Ja me olemme voimakkaita. Maailma näkee sen uudelleen ja uudelleen, erityisesti pahojen kriisien aikoina, kuten tällä hetkellä. Naisten johtajuus tuo hiukan valoa ja näyttää, että on toisenkinlainen tapa. Me luomme todellista vaurautta, ja aikaisemmin se merkitsi hyvinvointia, ei se tarkoittanut rahaa. Vauraus liittyy hyvinvointiin ja naisten panos hyvinvointiin on yhä huomattavampaa vaikeina aikeina. Olemme katsoneet, miten esimerkiksi säästöohjelmat ovat vaikuttaneet. Ne rasittavat yhä enemmän naisia he joutuvat tekemään viittä kuutta työpaikkaa, jotta he pystyvät elättämään verhettään ja yhteisöään. Eli meidän täytyy ensinnäkin poistaa prosessit, jotka eivät voimaannuta naisia. Muussa tapauksessa me emme koskaan mahdollista sitä, että naiset pystyvät käyttämään valtaansa. Ja toiseksi pitää nähdä, miten he ovat vaikuttaneet vaurauteen, heidän tietonsa, heidän tuottavuutensa. Ja itse olen viimeisen 50 vuoden aikana laskenut näitä lukuja. Jos katsotaan vaikka tuotantoa ja sanottu, että jos te tuotatte sen, mitä kulutatte, niin silloin te ette tuota. Ja useat naiset tuottavat sen verran, että se kulutetaan. Pelloilla valtaosa viljelijöistä on naisia. He varmistavat, että pöydässä on ruokaa 75 prosenttia elintarviketaloudesta on naisten hallussa. Ja sitten siemenet, 100 prosenttia siemenbisneksestä naisten kysyssä ennen kuin Monsanto tulee kehiin, mutta me varmistamme, että se ei pysty viemään sitä naisilta pois. Ja sitten Euroopan parlamentissa on käsitelty esimerkiksi riisikysymyksiä. Jostain syystä aina kuvitellaan, että naiset eivät tiedä, mutta 50 vuoden aikana, millä on tohtorin tutkinto kvanttiteorian alalta, mutta taloudesta olen eniten oppinut naisilta – ja mielestäni meidän täytyy nyt tunnustaa, kuinka tuntevia ja luovia ja tuottavia he ovat. No sitten yhdessä toimiminen. Se ei saa olla mitään patronisoivaa, vaan meidän pitää toimia kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti, ja se tarkoittaa sitä, että pyritään kohti yhteistä hyvää. Ja se tarkoittaa sitä, että hyödynnämme esimerkiksi metsiä, siemeniä, vettä, atmosfääriä. Mielestäni saasteet liittyvät tähän, koska tietyt saastuttajat nyt yksityistävät ilmakehän. Mutta sitten on muitakin kommentteja, jotka liittyvät terveydenhuoltoon ja koulutukseen – Yksityistäminen näissä asioissa on pahaksi. Ja sitten asiat, joita käsitellään täällä parlamentissa, eli demokratia on nyt uhattuna. Ja kun toimimme yhdessä, niin meidän täytyy muistaa tämä yhteinen demokratia eikä etuoikeutettujen demokratia. Ja tämä yhteinen demokratia on maapallon demokratia, joka koskee kaikkia. Minä kutsun sitä maademokratiaksi. Miten voidaan jatkaa sitä patriarkaalista näkemystä, että luonto on kuollut ja sitä pitää käyttää hyväksi, vaikka tiedämme, että on tällä planeetalla 300 miljoonaa eri lajia. Olen tehnyt paljon työtä eri tarvikkeiden parissa. Suolistossamme on älykkäitä bakteereita, jotka ovat terveytemme pohja. Tiede alkaa vasta nyt ymmärtää tätä. Maaperässä on organismeja, jotka johtavat sen hedelmällisyyteen. Meillä oli illuusio tiedosta ja kuvittelimme, että meillä on kuullut planeettaa, mutta nyt me tapamme elävää planeettaa. Ja me kuvittelimme, että kasvua on ainoastaan silloin, kun käytetään hyväksi luontoa, naisia ja yhteiskuntaa. Nyt meidän on aika löytää jälleen inhimillisyytemme Enkä nyt mielestä emme tee mitään palveluksia naisille tässä vaiheessa. Meidän pitäisi miettiä tulevaisuutta, jossa meillä ihmisillä ei enää ole tilaa täällä ja valtaosa ihmiskunnasta on ajettu niin ahtalle, että on pakko turvautua väkivaltaan. Jos ajatellaan vaikka Meksikoa sen jälkeen, kun koko talous tuhontui, yksi kolmasosa Meksikon taloudesta liittyy huumeisiin, rikollisuuteen ja naisten kidnappaamiseen. No, tämä väkivalta pahenee. Jos katson nyt omaa maatani ja katson, miten naisiin kohdistuva väkivalta pahenee, kun tämä yhteiskunnallinen tila pienenee. Naisten ei pidä saada valtaa muilta, vaan naisten pitää ottaa uusi johtava rooli. Ei oman itsensä takia, vaan me tarvitsemme heitä ihmiskunnan hyväksi tällä yhdellä planeetalla. Naisilla on potentiaalia. Jos meillä on naisellinen tulevaisuus, niin sitten ihmiskunnalla on tulevaisuus. Jos me epäonnistumme, niin voimme olla täysin varmoja, että ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta tällä kauniilla planeetalla. Kiitos. Ashu. Pone Dr. Vandana Shiva. Oikein paljon kiitoksia. Dr. Shiva, te otitte vielä kerran esiin, että naiset eh, ovat rajattoman luovia ja että tätä potentiaalia on hyödynnettävä. Oikein paljon kiitoksia teidän puheenvuorostanne. Ja nyt sitten Puheenvuoron saa Alia Eljasir, joka toimii siis YKssa, YK on Euroopan toimiston varajohtaja. Ja hän on täällä joukossamme. Olkaa hyvä. Uh, your Excellency. Uh, arvon puheenjohtaja, komission jäsen, uh, muut puhujat, Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo saada liittyä joukkoonne tänään juhlimaan kansainvälistä naistenpäivää. Naiset arvostavat osallistumista tällaiseen tapahtumaan, joka on niin lähellä muita kansainvälisen naistenpäivän juhlimisia ympäri maailmaa. Ja kysymys äh, tässä on tästä samasta aiheesta. Me arvostamme myös äh, Euroopan parlamentin ponnisteluita, kun olette kutsuneet parlamentaarikkoja koko maailmasta tähän tärkeään keskusteluun äh, naisten taloudellisesta riippumattomuudesta. Joka vuosi muistutamme siitä, kuinka paljon edistysaskelia olemme tehneet siitä, kun ensimmäinen kansan naisten päivä perustettiin 1909 New Yorkissa – ja kun tätä ensimmäistä kertaa juhlittiin 1911, yli miljoona ihmistä sitä juhli. Ytimeltään kansainvälinen naistenpäivä on ollut juhlatapahtuma, mutta se on samalla ollut vaatimus, poliittinen vaatimus saada kunnon työtä, saada äänestää, saada sama palkka tai yksinkertaisesti saada elää ihmisarvoista elämää. Ja me olemme täällä tänään sen vuoksi, että jaamme sukupolvien aikaisen naisten taistelun samoin kuin miesten. Yli sata vuotta myöhemmin näiden, monet näiden naisten tekemistä toiveista on toteutettu ja kiitos heidän jotkut teistä ovat täällä tänään parlamentin jäseninä. Mutta kun me juhlimme näitä saavutuksia ja pyrkimyksiä pitää niistä kiinni, meidän täytyy samanaikaisesti nähdä ne haasteet, joita meillä yhä vielä on edessämme, koska yhä vielä on epävarmuutta, epätasa-arvoa. Ja yksi ehkäpä kaikkein suurimmista epätasa-arvoista löytyy talouselämästä. Naiset muodostavat noin 52 prosenttia kaikesta työstä maailmasta. Vaikka naiset työskentelevät äh, enemmän tunteja kuin miehet, äh, heillä kuitenkin on hyvin vähän tuloja ja omistusta. Tässä on äh, suuri kuilu myös esimerkiksi sosiaaliturvassa ja naiset todennäköisesti elävät useammin köyhyydessä vanhoilla päivillään. Joten ei ole hämmästyttävää, että kansainvälisen naisten teema onkin naiset muuttuvassa työelämässä. Ja se on myös seuraavan YK naisten konferenssin aihe ensi viikolla New Yorkissa. Mitä pitäisi siis tehdä? 2015 YK-jäsenvaltiot äh, hyväksyivät kestävän kehityksen tavoitteet ja nämä antavat meille ne tavoitteet, jotka pitäisi saavuttaa vuoteen 2030. Ne antavat meille ohjeita siitä, mitä meidän tulisi tehdä, jotta voimme varmistaa, että naiset saavat tasa-arvon äh, poliittisessa, sosiaalisessa ja taloudellisessa elämässä. Meillä on myös johtopäätökset valmiina luotuina äh, seuraavaan kokoukseen ja ne perustuvat raporttiin Älkää jättäkö ketään jälkijunaan. Ja tämä on YK on julkaiseman raportin pohjalta. Tämä paneeli, joka on ensimmäinen luonteeltaan, sen perusti pääsihteeri, jotta saataisiin mobilisoitua konkreettisia toimenpiteitä, jotta voitaisiin kuroa umpeen sukupuolten välistä kuilua. Tässä keskusteltiin viimeksi maaliskuussa 2016 ja sen jälkeen on ollut paljon konsultatiivisia kokouksia myös täällä Brysselissä viimeksi joulukuussa yhdessä komission kanssa. Paneelin ensimmäinen raportti sisältää suosituksia avaintoimenpiteiksi, johon voivat ryhtyä hallitukset, yksityinen sektori ja muut osapuolet meidän täytyy saavuttaa nämä uudet kestävän kehityksen tavoitteet. Sen lisäksi tämä korkeatason paneeli identifioi seitsemän tavallaan se, seitsemän asiaa, johon pitää puuttua. Ensinnäkin täytyy saada aikaan positiivisia roolimalleja, täytyy varmistaa oikeudellinen suojelu ja oikeudenmukainen lainsäädäntö. Täytyy todeta, vähentää ja uudelleen tavallaan jakaa työ ja hoivatyö, muuttaa bisneskulttuuria ja käytänteitä, parantaa julkisen sektorin työllisyyttä ja käytänteitä sekä vahvistaa naisten edustuksellisuutta. Korkean tason paneeli tulee julkaisemaan toisen raportin vielä naisten asemasta, jossa tullaan keskittymään makrotaloudelliseen politiikkaan, joka on yksi avainala. Me tarvitsemme globaalisesti sukupuoli tasa-arvoista myös verotuspolitiikkaa. Naiset ovat sitoutuneita YKssa jatkamaan tätä työtänsä ja laajentamaan sitä kumppanuudessa muiden kanssa niin, että voimme tukea finanssipolitiikan puitteita ja naisten vahvistamista ja kestävää sellaista. Haluan sanoa tämän kaiken vain siksi, että joitain asioita on saatu eteenpäin ja konsensusta on saatu aikaiseksi siitä, mitä pitäisi tehdä. Kuten te varmaankin tiedätte, niin kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maailman maita. Ja me voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että naisten taloudellinen vahvistaminen ei ole asia ainoastaan kehitysmaissa, vaan koko maailmassa, myös Euroopan unionissa. Joten jos me sovimme siitä, mitä pitää tehdä ja kuka sen tekee, niin nyt meidän täytyy hoitaa tämä kuinka. Ja toivon mukaan näissä työryhmissä tänä iltapäivänä voimmekin miettiä sitä, millä tavalla muodostaa tehokkaampia kumppanuuksia, millä tavalla nopeuttaa tätä positiivista muutosta, jonka haluamme saavuttaa. Minä olen täällä tänään joukossanne edustaen YK äh, naisia ja erityisesti Eurooppa-konttoria. Äh, ja on erittäin tärkeää äh, puuttua naisten tilanteeseen ja huomioida se, miten paljon työkuormitusta naisilla on ja miten paljon työttömyyttä naisten joukossa on ja miten hitaasti sukupuolten tasa-arvo lisääntyy. Me työskentelemme naisten taloudellisen riippumattomuuden puolesta monella tavalla, monien kumppanien kanssa sekä YK sisällä että ulkopuolella Osa on politiikan tasolla, osa on koordinointia, varsinkin YK järjestelmän puitteissa. Ja luonnollisesti me työskentelemme myös ohjelmointitasolla monissa maissa. Teemme kumppanuusyhteistyötä hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja alueellisten järjestöjen kanssa. Haluaisin keskittyä kohteeseen 5.1 kestävän kehityksen tavoitteissa, jossa kehotetaan kaikkia vähentämään syrjintää naisiin ja tyttöihin joka paikassa. Oikeudelliset puitteet että äh, ovat äh, pääväline tähän. Meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöä ja saada aikaan yhteiset lähtökohdat äh, naisten talous, riippu, taloudellisen riippumattomuudelle. Meillä on myös ohjeet ja suuntaviivat sille, miten tätä työtä tehdään. Ja täytyisi myös huolehtia siitä, että käytämme ja täytäntöönpanomme kaikkea sitä lainsäädäntöä, jossa parannetaan tasa-arvoa ja naisten oikeuksia. Tänä päivänä yli 150, 150 maalla on lainsäädäntöä, joka syrjii naisia perheenlainsäädäntöä, rikosoikeudessa sekä lainsäädännössä, joka liittyy omistajuuteen, perintöihin ja maanhallintaan. Vuoteen 2030 mennessä yhdelläkään maalla ei pitäisi olla lainsäädäntöä, joka syrjii naisia. Me tuemme toimia, joilla pyritään auttamaan naisia osallistumaan talouselämään samalla tasolla ja samoin oikeuksin kuin miehet. Erityisesti kaikkein haavoittuvimmat ja köyhimmät naiset. Näissä ohjelmissa pyritään vahvistamaan naisia, auttamalla heitä rakentamaan arvoketjuja, koulutamme naisia esimerkiksi yrittäjyyteen ja annamme tukea osuuskunnille ja sille, millä tavalla, millä tavalla voitaisiin saada esimerkiksi ähm, luottoja, lainoja, miten hyödyntää vihreää teknologiaa ja niin edelleen. Huoltotalous on myös erittäin tärkeä. Tavoitteessa viisi kestävän kehityksen tavoitteissa sanotaan, että pitäisi huolehti, huomioida myös kotityöt ja maksamaton hoivatyö. Ja se tulisi näkyä myös sosiaalipolitiikassa ja siinä, että täytyisi edistää jaettua vastuuta perheessä. Me tiedämme, että Euroopan unioni työskentelee tällä hetkellä ehdotuksen parissa, jossa käsitellään parempaa työ- ja kotielämän tasapainoa. Meidän täytyy saada aikaan positiivista ajattelutapaa työpaikoilla, joissa tuetaan ja rakennetaan tasa-arvoa naisille. Ja me tarvitsemme sellaista työkulttuuria, jossa ei rangaista naisia ja miehiä siitä, että he ottavat esimerkiksi vanhempainlomaa perheensä takia. Meidän on tehtävä konkreettista työtä esimerkiksi työkulttuurin muuttamiseksi tässä naisten statuskomitean seuraavassa kokouksessa tullaan puhumaan myös äh, äh, esimerkiksi hoivatyön rakenteesta. Äh, maksamaton hoivatyö on ehkäpä suurin asia, jossa naiset eivät ole samalla tasolla miesten kanssa. Meillä on suuri tehtävä edessämme, mutta meidän on käynnistettävä tämä työ nyt, jotta me saamme aikaiseksi parempia keinoja huomiseksi. Odotan mielenkiinnolla keskusteluita siitä, millä tavalla voimme tehdä yhteistyötä niin, että tämä saataisiin toteutumaan. Kuten meidän pääsihteerimme sanoo, tässä monimutkaisuudessa on pieniä, mutta suuria muutoksia, yksinkertaisia, mutta suuria muutoksia, jotka on muutettava niin, että tytöt olisivat vapaita kasvamaan yhtä vapaana kuin pojat ja naiset osallistumaan työelämään. Ja muutoksia pitää tapahtua joka taholla, jotta me saamme naiset kunnollisiin työpaikkoihin ja että tämä pidetään, yhteiskunta pidetään mukaan ottavana ja että me saamme aikaan sukupuolitasa-arvoisen yhteiskunnan vuoteen 20, 2030. Parlamenttien jäsenillä on suuri rooli siinä, kun pyritään saamaan tämä toteutumaan ja tekemään todellisuutta tästä kunnianhimoisesta esityslistasta niin, että ketään ei jätetä jälkijunaan. Kiitos oikein paljon. E, Kiitokset e, Alia El Asir te painotitte sitä vielä kerran, miten paljon meidän on vielä tehtävä, jotta naisten talous, osallistuminen talouselämään saadaan toteutettua. Minä kiitän erittäin paljon Euroopan parlamentin naisten oikeuksien valiokuntaa ja tasa-arvovaliokuntaa teidän taistelustanne. Kiitän kaikkia niistä, jotka ovat puhuneet. Kaikki puheenvuorot olivat vaikuttavia ja herättivät paljon ajatuksia. Me tulemme jatkamaan keskustelua myös tulevaisuudessa, mutta nyt me jakaudumme viiteen työryhmään, workshopiin. ja nämä tapahtuvat kahdessa eri blokissa tavallaan. Eli kansallisten parlamenttien jäsenet ovat ilmoittautuneet yhteen viidestä ainakin, ja ne Euroopan parlamentin jäsenet äh, sitten voivat vapaasti äh, ilmoittautua, mihinkä työryhmään he haluavat. Minä toivotan kaikille tuottavaa työtä ja iltapäivää ja haluaisin vielä sanoa, että näiden työryhmien jälkeen jatkamme vielä iltaohjelmalla – täällä parlamentin, eh, parlamentin jäsenten ravintolassa. Eli eh, Workshop 2, globaalinen perspektiivi. On eh, tässä, tämä Workshop 2 on tässä huoneessa jatkaa. Me pidämme ihan pienen tauon ja tämän kakkosworkshopin puheenjohtajana toimii sitten Anna-Maria Koratsa-Biltä. Muut workshopit tapahtuvat toisissa saleissa. Ja teitä autetaan löytämään kuhunkin saliin. Tämä on hieman labyrintti, ette välttämättä yksin löydä näitä saleja. Toivotan teille hyvää yhteistyötä, mutta pyytäisin teitä nyt kiirehtimään mahdollisimman nopeasti, koska aika ei ole liikaa. Kertokaa täällä avustajille, niin teidät ohjataan oikeisiin saleihin.